ja esittää huolensa voimaperäisesti Kiinan viranomaisille. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kommissarin Hedegaard. Kiitos komissiosan Hedegaard. Keskustelun lopuksi jätettiin kuusi päätösolostama esitystä. Keskustelu päättyy. Äänestys käydään nyt. Aloitamme päätöksellä, äänestyksellä päätöslauselmaesityksestä, joka koskee lesboihin kohdistuvaa väkivaltaa ja HLVT-oikeuksista Afrikassa. Yhteinen esitys viideltä ryhmältä. Kohta kolme. Päätän siis kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kestää vielä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvä, hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tämäkin tarkistetaan. Oletettavasti enemmistö äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Samalla enemmistöllä hylätty. Kohta 16 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan Tämäkin tarkistetaan, vaikka sama enemmistö näyttää olevan äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Toinen enemmistö kuitenkin hyväksytty. 18 puolesta vastaan myöskin tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 19. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö on hylätty. Kohta 20. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan samalla enemmistöllä hylätty. Johdantosan kappale O, kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty kolmas osa puolesta vastaan tyhjää myöskin hylätty. Päätöslausumaesitys kokonaisuudessaan muutettuna nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 33 ja 24 vastaan. Sitten esitys ilmaisuvapaudesta Valko-Venäjällä. Yhteinen esitys yhdeltä ryhmä, viideltä ryhmältä ja herra Paskalta. Äänestetään koko päätöslauselmasta heti puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten lopuksi tullaan esitykseen, joka koskee pakkoaborttiskandaalia Kiinassa. Kuudelta ryhmältä on oleva esitys herra Paskalta. Tarkistus kolme, kohdasta kaksi, puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan heti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Originaaliteksti raukeaa näin muodoin, jos näin oikein. Tarkistus 2.7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdan toisen kappaleen teen jälkeen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sama kokonaisuudessaan muutetussa muodossa äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Päätösolema esitys on hyväksytty. Rova Vergia, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Hyvä puhemies. Me kulutamme suunnattomasti aikaa näiden kiireellisyyskysymysten valmisteluihin kokouksissa, jossa halutaan saada konsensus kaikista poliittisista puolueryhmistä. Minusta on aika valitettavaa, että jotkut ryhmittymät muodostavat tämmöisiä tilannekohtaisia enemmistöjä ja ottavat uudestaan, uudestaan tarkistukset. Eli ihmiset ovat jo sitoutuneet tekemään työtä jo näissä yhteisissä kokouksissa – silloin puretaan niitä päätöslauselmia, joita olemme työstäneet pitkään yhdessä. Se on valitettavaa, se on aika dramaattista. Ajattelen kaikkea sitä työtä, johon on totuttu, jos, jos, jota me teemme täällä yhdessä työtä. Nimenomaan kun valmistemme me tiistai-iltapäivänä kokouksia, joissa emme ole useinkaan kovin monilukuisina paikan päällä. Kiitos, Versia. Lähden siitä, että toiset ovat ottaneet tämän lausunnon huomioon. Seuraavan istunnon alussa esitellään tämän istunnon päätökirjat, ja jos niihin tulee vasta huomautu,